liikenteestä vastaavan komission jäsenen Violeta Bulcin. Nyt esityslistalla on komission julkilausuma tulevasta ilmailupaketista. Totta kai annamme välittömästi puheenvuoron komission jäsenelle ja sen jälkeen aloitamme keskustelun. Olkaa hyvä. President, distinguished members of... Puhemies, arvon jäsenet, aluksi toteaisin olevani erittäin tyytyväinen siihen, että olemme tänään täällä keskustelemassa tulevasta ilmailustrategiasta Euroopalle. On hienoa, että olette niin kiinnostuneita tästä aiheesta ja on hienoa nähdä, että, jaatte te arvioimme monissa asioissa. Kuten tiedätte, ilmailu edistää kasvua, liikkuvuutta, kauppaa ja työpaikkoja. Ja siksi on tärkeää, että meillä on hyvin voimakas ilmailuala. Se edesauttaa pääsemään ydintavoitteisiimme. EUn täytyy jatkossakin olla johtoasemassa kansalaistensa ja yritystensä etujen mukaisesti. Komissio pitää erittäin tervetulleena mietintöluonnoksenne lähestymistapaa ja sitä, miten korostatte ilmailualaa merkittävänä kasvun ja työpaikkojen lisääjänä, innovaation ja kilpailukyvyn lisääjänä silloin, kun ilmailuala on vakaa. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne siitä, että tarvitsemme pitkän aikavälin eurooppalaisen ilmailualan strategian. Tulevat komission ehdotukset ilmailu alaa koskien julkaistaan toinen joulukuuta ja tällä tavalla ollaan muotoilemassa alaa kattavalla, holistisella tavalla. Kun katsotaan tärkeimpiä pyyntöjä, sääntöjä, joita teillä on, ja kun otetaan huomioon, että työmme on vielä kesken, korostaisin joitakin asioita. Ensinnäkin liittyen maailmanlaajuisen näkökulman. Ilmailu koko maailmassa muuttuu, mutta emme saa pelätä sitä. Meidän tulisi kuitenkin lähteä tiivisti mukaan muokkaamaan tätä uutta maailmaa. Tässä yhteydessä olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että Euroopan unionin ilmailun pitää olla hyvässä asemassa voidakseen kilpailla muiden maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa. Kilpailu on kivenkovaa Lähi-idästä ja Aasiasta. Tulin tänään juuri Lähi-idästä ja voin todella vahvistaa sen, mitä juuri sanoin. Se, että meillä on kunnianhimoista ulkoista ilmailupolitiikkaa, voisimme edes auttaa liikennesopimuksen pääsymistä, pääsemistä kolmansien tahojen kautta niin, että samalla voidaan edistää eurooppalaisia arvoja ja välttää vääristymiä ja epäreilua kilpailua. Pidän hyvänä sellaisia toimia, joilla voidaan puuttua kilpailun vääristymiseen kansainvälisessä ilmailussa. Siksi komissio pohtii tällä hetkellä uusia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua kolmansista maista tulevaan epäreilun kilpailuun. Toiseksi sisämarkkinat. Sisämarkkinoiden näkökulmasta voidaan havaita, että joillakin lentoyhtiöillä on ongelmia, toiset taas porskuttavat varsin hyvin eteenpäin. Usein kuitenkin alueelliset pienet lentokentät ovat vaikeuksissa. Jotkut tahot siis pärjäävät hyvin, toiset taas eivät. Ja tätä taustaa vasten olemme tarkastelleet hyvin tarkkaan sääntelyympäristöä ja tiedämme, että tarvitaan uudistuksia, jotta voidaan tehostaa alaa saada aikaan investointeja, tehostaa tutkimusta, kehitystä ja teknisiä ratkaisuja, jotta voidaan pysyä korkealla tasolla, jolla ollaan. Sitten EASA, Euroopan lentoturvallisuusvirasto, EASA-asetuksen tarkistamisella voidaan taata hyvä suhde sääntelijöiden ja eri alan toimijoiden välillä. Tarvitaan uusia välineitä turvallisuuden valvontaan, riskeihin pohjautuva ja riskeihin pohjautuvaa sääntelyä. Ja tällä perusteella aiomme luoda pohjan esimerkiksi lennokeille. Haluan onnitella parlamenttia työstä, joka liittyi näihin lennokkeihin tai automaattisiin lentokoneisiin. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että meidän on oltava jatkossakin etussijalla, kun katsotaan esimerkiksi hyvin koulutettua ilmailualan henkilökuntaa, ja työllisyyteen liittyviä vaikutuksia pitää katsoa tarkkaan. Tarvitaan aktiivista sosiaalista vuoropuhelua. Lisäksi parannukset ja innovointi. On hienoa, että korostatte sitä, että on otettava käyttöön yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja ilmailunvalvontajärjestelmä. valvontajärjestelmä. Tätä kautta voidaan lisätä kapasiteettia ja vähentää ympäristövaikutuksia, vähentää ruuhkia ja myöhästymisiä ja niin edelleen. Cesarista totean, että meillä on nyt johdonmukainen hanke, jota, johon liittyy liittyy innovatiivisia kumppanuuksia ja EUn kannustimia. Ja tätä kautta voidaan saada aikaan tehokkaita koordinoituja ilmailun koordinointimalleja. Siksi pyydänkin, että csr ohjelma alettaisiin täytäntöönpano mahdollisimman pian. Olemme, meillä on slotteihin, eh, Single European Sky 2 ja mm, matkustajien oikeuksiin liittyviä meneillään olevia lainsäädäntöpaketteja. Niihin on puututtava. Sitten ympäristö. Ympäristövaikutuksia pitää katsoa kaikilla osa-alueilla. Varmasti innovaatioilla ja teknisillä parannuksilla voidaan vähentää ilmailun hiilijalanjälkeä. Tämän näin Pariisin ja Dubain ilmailunäyttelyssä teknologiaa voidaan todella käyttää hyväksi. Saman aikaan EU on ottanut käyttöön voimakkaita sääntelyvälineitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja yhdessä ICAON kanssa meidän on pyrittävä löytämään kansainvälisiä maailmanlaajuisia ratkaisuja ja teemme kaikkemme tämän eteen. Uskon, että tekemällä yhteistyötä voimme taata voimakkaan Euroopan ilmailualan. Ja nyt kuuntelen innolla, mitä teillä on sanottavananne. sanottavananne. Kiitoksia komission jäsen Bulge. Nyt aloitamme keskustelun ensin poliittiset ryhmät. Marinescu EPPstä kaksi minuuttia. Puhemies Kiitoksia, rouva komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kuten rouva komission jäsen totesi, ilmailu on erittäin tärkeä liikkuvuudelle alueelliselle kehitykselle. Että emme voi kuvitella, mitä, miten elämä sojuisi ilman ilmailua. Ja lakkojen aikana me näemme, mitä polmia syntyy. Meidän täytyy tukea tätä sektoria, sektoria. Sen infrastruktuuria, lentokenttäinfrastruktuuria, alueellisia lentokenttiä, uutta infrastruktuuria, koska lentokentillä on si- sen tarvetta ja lentoyhtiöt. Meidän täytyy taata asiallinen kilpailuympäristö mutta sitä varten tarvitaan globaalia sopimuksia. Maailman tärkeä pääalueiden kanssa, että ne noudattavat eurooppalaisia standardeja ja toivon, että neuvosto antaa teille neuvottelun mandaatiin Persialahden maiden kanssa neuvottelujen aloittamiseksi. Ja sitten me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista ilmatilaa, ja Cesar-järjestelmää täytyy ruveta käyttämään uudessa ilmatilassa. Muuten me hukkamme paljon aikaa ja rahaa. Ja viraston pitäisi, ää, äh, pitäisi tukea kansainvälistä ilmailujärjestöä. Ja äh, ilmaliikenteen turvallisuus ei onnistu ilman alan työntekijöitä. On tärkeää saada liikkeelle ne politiikkakokonaisuudet, jotka ovat nyt jumissa neuvostossa, ja pyydän teitä, että käyttäisitte hyväksi sitä, mistä me parlamentista olemme äänestäneet uudessa paketissa. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä Ertug, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvon komission jäsen, hyvät kollegat, puhuitte monesta asiasta, joka on meillekin tärkeä. Ilmailualalla on 5,1 miljoonaa työntekijää ja sen liikevaihto on yli 30 miljardia vuodessa, joten alan merkitys on suuri. Kuitenkin kansainvälinen kilpailukyky on meille edelleen ongelma. Nyt päätetään siitä, mitä parlamentti odottaa ilmailupaketilta ja komissiolta. Tiedämme, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat todella kilpailun kourissa, joka tulee ulkoapäin, ja myös valtion tukia annetaan, ja tämä usein tarjoaa kilpailu etuja, tulivatpa nämä euro- asiasta tai muualta. Kuitenkin ei ole oikea ratkaisu äh, rakentaa muureja, vaan luoda järkevä strategia niin, että kaikki ovat yhtä kilpailukykyisiä. Haluamme reilua ja avointa kilpailua. Nyt 8, 68 vuodelta 2004 on tarkistettava ja sisäisesti meidän on tehtävä omat kotiläksymme, jotta voimme saavuttaa tavoitteita kansainvälisen ilmailusopimuksen kautta. Puhuitte monista näkemyksistä. Sosiaalisella rintamalla tarvitsemme koulutettua työvoimaa, mutta ilmailualalla työsuhteet ovat usein hyvin lyhyitä nollatuntisopimuksia, vuokratyövoimaa ja niin edelleen. Näitä olosuhteita on parannettava. Eli ensin on tehtävä omat kotitehtävät ja sitten katsottava ulospäin. Kiitoksia. Seuraavaksi Foster. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Ja edustatte tietysti ESR-ryhmää. Kiitos puhemies. Kiittäisin ensin esittelijää hänen tekemästään työssä, työstä. Keskityn sen sisältöön. Ja tietysti hänen ponnisteluunsa ovat saaneet tukea kaikilta ryhmiltä, mutta vaikka olen pitkälti samaa mieltä sisällöstä, ikävä kyllä on kolme avainaluetta, joita emme voi tukea. Ensimmäinen on viittaus kilpailukykyyn kilpailukysymyksiin. Mielestäni EUn tehtävä ei ole määritellä, miten kolmansien maiden lentoyhtiöt harjoittavat bisnestään tai niin miten niitä rahoitetaan, kunhan vaan täyttävät palvelusopimuksensa ja kansainväliset velvoitteensa. Me emme ole siinä asemassa, että voisimme tähän puuttua. Tämä lähestymistapa kiistaa tai tuhoaisi, heikentäisi huomattavasti EUn uskottavuutta ja se heikoimmin on mahdollisuuksia. Mielestäni toinen asia liittyy sosiaaliseen agendaan. Me korostamme sitä, että ilmateollisuus on tunnus, tunnustetaan kasvana sektorina, joka pystyy houkuttelemaan ammattitaitoista pätevää työvoimaa. Ja jotta tämä trendi jatkuu, tämänhetkinen työ, työ, työehdot, työstandardit, työehtosopimusneuvottelut, niin se pitäisi pitää kiinni. Ikävä kyllä, lisäkohdat ovat liian määrääviä menevät työ, työehtosopimuks, yksityiskohtiin, työpaikkojen sijaita ja niin edelleen. Tässä puututaan, äh, tässä sekoittuu kansan, kansallinen ja EU lainsäädäntöön. Sitten kohdassa 33 siellä viitataan IATen, IATen rooliin, vaikkakin täysin tuen IAT vaikuttaa. Sillä on oma roolinsa. Se on todella tehokas turvallisuusvirasto. Minä haluaisin kuitenkin korostaa, että me emme tue yhtenäistä Euroopasta ääntä näissä kysymyksissä. Maailmanlaajuisesti yksittäiset maat ottavat suoraan nyt tätä ICAon, Chicagon yleissopimuksen mukaisesti, joten en haluaisi poistaa jäsenvaltiota niin omia edustajia. Vielä lopuksi, puhemies, tässä on näitä avainsyitä, miksi olemme tehneet erillisen ECR-päätöslauselman. Emme pystynyt tukemaan tätä yhteisesitystä vielä, mutta haluamme kiittää kuitenkin esittelijä ja odotamme teiltä ehdotuksia joulukuussa, arvoisa komission jäsen. Meisner. Edustaja Meisner Alderyhmästä kaksi ja puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitos myös komission jäsenelle teidän alustuksestanne ja myös kuvistanne matkastanne Perseenlahdelle. Kuten täällä on sanottu, ilmailu on merkittävä taloudellinen tekijä. Siitä riippuvat välillisesti myös monet muut alat, ja siksi on tärkeää pitää tämä ala elinvoimaisena. Mitä meidän on tehtävä? Meidän on saatava aikaan lisää innovaatioita uusilla energioilla, on käytettävä uusia materiaaleja, kolmisen vuotta sitten näin esityksen tulevaisuuden ilmailualasta uusista polttoaineista, mutta näin pitkällä ei vielä ole. Tähän tarvitaan tutkimusta. Tarvitsa, tarvitaan hiljaisempia lentokoneita, ilma-aluksia, turvallisuutta on parannettava ja tarvitaan päästökauppaan globaalia ratkaisua, tästä olen vakuuttunut, ja myös kilpailukyky on ratkaistava. Ei pelkästään Persianlahden valtiot, vaan myös muut osittain vaikeuttavat kilpailutilannetta Euroopan näkökulmasta. 868 asetus vuodelta 2004 on otettava luupin alle, kuten täällä sanottiin. Mutta samanaikaisesti on tärkeää muistaa, että meillä on muitakin kuin lentoyhtiöt. Meillä on työpaikkoja lentokentillä ja valmistusteollisuudessa ilmailualalla. Kun komission ehdotus tulee, meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että meillä todella, on tasapainoinen ratkaisu Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä tapahtuu osittain ilmailualan sopimusten kautta, kuten täällä sanottiin. Tästä, tästä puhutaan meidän päätöslauselmassamme. Sitten vielä muutama asia. Totta kai työolot ja ehdot ovat tärkeitä. Tarvitaan jatkokoulutusta, koulutusta ja matkailijoille ja henkilöstölle tarvitaan turvatoimenpiteitä. Satelliittien tulisi löytää lentokoneet oikealla hetkellä. Tarvitaan myös psyykkistä, psyykkisiä toimenpiteitä silloin, kun sitä tarvitaan. Kaikki tämä pitää ottaa huomioon. Ja vielä aivan lopuksi korostaisin yhtä asiaa. Tarvitsemme totta kai myös tämän yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan. Sitä korostamme. Teemme töitä tämän eteen, tämän eteen ja toivottavasti tämä jatkossa onnistuu. Kiitoksia. Seuraavaksi Lopez Bermejo puolitoista minuuttia GUE Angel-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin viitata ensinnäkin sosiaaliseen puoleen ilmailuteollisuudessa. Kuluttajat ennen kaikkea ovat myös tuottajia ja mikä tahansa hyöty, joka saavutetaan tapahtuu työehdon heikentämistä, sitä ei voida pitää minä todellisena etuna. Mainitsen tämän sen takia, että juuri ilmailun alalla ja tämä on yksi niistä sektoreista, joka eniten, eniten kärsii sosiaalista dumpauksesta. Tilanne on niinkin vakava, että se vaikuttaa jopa ilmaturvallisuuteen niin kuin heiltä tutkimukset ovat osoittaneet, juuri tämän takia pyydän, että komissio ei vie eteenpäin alan liberalisointia työntekijöiden kustannuksella niin kuin TISA-sopimuksessa ennakoidaan ehdotuksessa on yhtenäistä ilma-alasta. Meidän pitäisi harmonisoida palkkaetuja ja parantaa testineuvottelumahdollisuuksia, eikä tuhota laadukkaita työpaikkoja, eikä viedä työehtoja alaspäin. Haluaisin ilmaista solidaarisuutta, niin äh, Air Francein työntekijöitä vastaan niin heidän hitaassa työtaistelussaan. Vielä yksi asia. Ensinnäkin on tässä pyritään vapauttamaan tätä sektoria. Olemme nähneet vaka, vakavalla tavalla, miten on yksityistetty lentoliikennettä viime vuosina. Me vastustamme tällaista yksityistämistä, koska niin kuin tämä osoittaa aina tapaus Espanjassa, nämä ovat varsinaisia äh, katastrofeja. Lopuksi yksi kohta ilmastonmuutoksesta. Ilmailuala vaikuttaa huomattavasti globaaliin päästöihin ja parissa haluaisin, että komissio puhuu tässä hengessä ilmastokonferenssissa. Seuraavaksi Delli, kolme minuuttia. Hän on vihreistä. Teillä on ennätys pitkä aika tänään käytettävissänne. Rouva komissaari, rakkaat kollegat. Ilmailu on kaikista ilmailumuodosta se, josta tulee kilo, eniten kasvaneet kausia kilometrejä ja kohtaan kaikilla muilla se on kolme kertaa pahempi ilmastolle kuin autot. Ajatelkaa öö, Lonto, New York, mennäpä sulla yhtä paljon öö, kasvihuonekausia kuin yksi perhe lämmittäessä vuoden ajan. Mutta omituista kyllä tämä matkailumuoto on verovapaa, ei ole kerosieniveroa, eikä pahemmin myöskään ALV-veroja räätälin välilentolle. Eli nämä ovat saaneet vero palkkiot. Onko normaali, että lentobensiini on aina fossiilinen per, valtainen, ei ole veroa? Ja miksei sitä ole verotettu? luvulta lähtien lentolippujen hinnat ovat laskeneet ja päästöt ovat sektorilla kasvaneet 10 prosentilla ne saattavat kolminkertaistaa tästä vuoteen 2050. Ja ilmastolämpöiselle yläkällä asteella ja ennen COP21 täytyy vihdoinkin lopettaa tämä tauko ja lentopolttoainetta pitää verrattuna niin kuin kaiken muita polttoaineja ja myöskin ilmailun minimi ALV täytyy poistaa. Toinen haaste on sosiaalinen ilmailuolosta on tullut sosiaalinen Äh, viidakko, nollasopimus, nollatuntisopimukset ja väärät itsenäiset työntekijät. Ja Euroopan lainsäädäntöön täytyy taata äh, ja oikeudet. Roy Bulch sanoi, että heinäkuussa, että, että, että katsoisitte näihin asioihin, no tehkääpä niin. Lopetetaan tämä sosiaalinen polkumyynti ja veropolkumyynti lentoalalle, jotka ovat aina työntekijöille panoksi. Ja aloitetaan tämä ää, äh, lainsäädäntöä, jota ei ole koskaan käytetty, epävilpillistä kilpailua kohtaan. Norwegian, Ryanair täytyy pakottaa kunnioittamaan lakia tämä säätely. Sen pitäisi mahdollistaa myös, että taistellaan Persenlahden vilpisti kilpailua harrastavia yhteen vastaan Qatar, Soundit, Emirate. Ne saavat miljardeja valtion tukea jotta polkomyyntiin miten eurooppalaiset yhtiöt seuraavat tätä? Tarvitaan uutta säätelyä valtion tukea vastaan ja epävilpillistä kilpailua vastaan. Meillä on kolme haastetta ilmailussa. Ilmastovaikutus, kansainvälinen haaste ja sosiaalinen haaste. Täytyy tällä hetkellä tarttua niihin ja kansanpuolueen päätöslausuma tarttua niihin, mutta vihreiden ää, ehdotus tuo konkreettisia ratkaisuja, koska planeetta, palkansaajat ja kuluttajat jälleen kerran maksavat hinnan. Kiitos. Merci, Madame Deli. Honorevole... Kiitoksia. Seuraavaksi Ajuto. Vain minuutti. EFDD-ryhmästä. Hyvät kollegat, paras eurooppalainen lentoyhtiö viimeisen viiden vuoden aikana Skytraxin mukaan ei ole EUsta, vaan se on Turkish Airlines. Maailma muuttuu ja lentoreitit muut, siirtyvät Euroopasta kohti Aasiaa ja Lähi-Itää. Jos katsomme ympärillemme, on tota, että eniten matkustajia kuljettavat Emirates, Qatar Airways, Etihad ja juuri Turkish Airlines. Meidän on otettava huomioon se, että eurooppalaiset strategiat ja politiikat ovat epäonnistuneet ja että kolmannet maat valtaavat pääomia tältä alalta entistä enemmän. Viitan tässä siihen, mitä Italiassa tapahtui, kun Alitalian entisen valtionlentoyhtiömme pääomasta myytiin suuri osa Etiadille ja tätä pidettiin vielä Rensin hallinno, hallituksen suurena menestyksenä. Mutta mikä on nyt tulos tästä? teollisuus tai tämä ala ei ole enää kilpailukykyinen, eikä suunnitella oikealla tavalla virtoja tai solmukohtia tai paikallisia yhteyksiä. Mitä komissio aikoo tehdä? Aikooko se muuttaa huonoa politiikkaa, jota aikaisemmin on tehty ja lähteä nyt suojelemaan eurooppalaista teollisuutta vai jätetäänkö se ulkomaisten toimijoiden käsiin? Kiitoksia. Seuraavaksi Arnoty. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat, ihan alussa haluaisin täsmentää, että pikemminkin hiukan epäilen tällaista eurooppalaista yhtenäistä ilmatilaa. Tässä on ehkä hyvät aikomukset, mutta pelkään kuitenkin, että kun väitetään, että yksinkertaistetaan ilmailu, siviili-ilmailun sääntöjä, niin luodaankin tällainen valtava tehdas, joka on jäykkä käänteissään. Tämä päätöslauselma, jota, jonka haluaisin antaa komissiossa, on mielestäni mielenkiintoinen monissa kohdin. Ensinnäkin, mitä tulee turvallisuuteen, tietenkin aina puolemme sitä, että vahvistetaan turvallisuutta millä alalla tahansa sitten ilma, siviiliilmailun luonne, jonka tunnen hyvin, koska 35 vuotta olen tehnyt työtä Air Franceissa, että tämä va- äh, turvatarkastusten pitää olla maksimitasoisia. Onkin korkea aika, että ryhdytään toimiin siviiliilmailuviranomaisten to- toimesta koskien esimerkiksi henkilökunnan terveydenhoitoa sen jälkeen, kun tapahtui tämä draama German Wings lentoyhtiössä. Olen tyytyväinen siitä, että yhteinen päätöslausumaesitys vetoaa siihen, että tuettaisiin lentoyhtiöiden kilpailukykyä Euroopassa Unionissa ei tietenkään voi istua kädet ristissä ja katsoa, kun kansalliset historialliset lentoyhtiömme eh, kaatuvat. Tietenkin täytyy ponnistella kaikkialla mukaan lukien työntekijöitä, tämä koskee myös työntekijöitä, mutta lentoyhtiömme eivät selviydy, elleivät ellei niitä käsitellä yhtä, yhtä lailla kuin kilpailuita, erityisesti viittaan turkkilaisiin ja persialaiden maiden lentoyhtiöiden. Näissä maissa tuetaan alaa huomattavasti, puhumattakaan epäsuorista tuista, kuten sosiaalimaksujen vapautukset ja polttoaine lähes ilmaista tai ei ole mitään lentokenttämaksuja. Nämä maksut kuitenkin raskaasti rasittavat eurooppalaisia yrityksiä eikä niitä korvata minkälaisella tuella, koska komissio kieltää tällaisen kilpailun nimissä juuri. Ikävä kyllä, hyvät kollegat, tässä asiassa ei mennä logiikkaan loppuun asti, kun suositellaan sitä, että komissio nopeuttaisi sitä, että vähennetään kasvipäästöjä. Tätä kautta tietenkin lisätään jo nyt su- suuria rajoituksia, joista yrityksemme kärsivät, ja näin rangaistaan myös asiakkaita, koska lentolipun hinta jälleen nousee eri verojen takia. Kiitos. Non iscritti onorevoli. Sitoutumattomista epitideios. Minuutti, olkaa hyvä. Grazie, signore presidente. Kiitos puhemies. Kuljetussektori, ilmailusektori, siellä on kaikki mahdollisuudet luoda kasvua EU-ssa, mutta sitä varten tarvitaan EU-strategiaa, uutta strategiaa joka voisi vastata nykyhaasteisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Tämän alan pitäisi olla kilpailukykyinen ja vasta EUn ulkopuoliseen kilpailuun. Ja meidän täytyy toimia. Täytyy puuttua vilpisen kilpailuun ja täytyisi olla mahdollista äh, käyttää ympäristöystävällistä teknologiallista työpaikkoja. Hyvin koulutettuja ihmisiä pitäisi saada töihin tälle alueelle. Ihmisiä, jotka kykenevät uutta teknologiaa käyttämään, jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä myöskin lainsäädäntötoimiin, joilla vahvistetaan tätä sektoria. Honorevole Kiitoksia. Seuraavaksi Fanny Kamp. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Meneer Arvoisa puhemies, kiitoksia. Ensin haluan kiittää kollega Maria Marineskua, mutta myös Ismail Ertugia ja Jesine Maisneria. Tätä kautta parlamentissa onnistuimme saamaan selkeän päätöslauselman ilmailualasta. odotukset erityisesti EPPssä ovat nyt korkealla. Me todellakin haluamme joulukuun alussa innovatiivisen kilpailukykyisen lainsäädäntöaloitteen, josta tulee selväksi se, että komissari tulevina vuosina toimii niin kuin te ala haluaa ja toinen joulukuuta tämän pitää myös tapahtua. Toivomme näin. Sitten neljä tekijää. Ensinnäkin kilpailu ja kilpailupolitiikka. Euroopan lentoteollisuus, puhemies, on oikeastaan liian pieni. Meidän pitää maailman tasolla pystyä kilpailemaan, mutta sen pitää tapahtua rehellisesti. Ja tehän tiedätte, meillä on tiettyjä epäilyjä siitä, toimivatko jotkut eh, Lähi-idän maat esimerkiksi tai Kauko-idän maat näin. Tämä on tällainen yksi kohta. Sitten toinen asia, innovaatiot. Euro- Euroopan lentoteollisuus mutta myös nämä miehittämättömät lennokit, satelliittijärjestelmän kehittäminen, ne ovat äärimmäisen tärkeitä eurooppalaiselle lentoliikenteelle ja meidän pitää tätä kaikkea tukea ja edistää. Sitten kolmas asia puhemies onkin, nyt puhun tässä herra Ertogille sosiaalinen agenda. Lento, lentoliikenteessä joskus tämä menee hiukan huonosti ja EU pitää valpaasti seurata sosiaalista puolta ja turvallisuutta. Me olemme nähneet jälleen kerran Egyptissä, oikeastaan kyse oli, on enemmän varmuudesta kuin turvallisuudesta, mutta turva ja varmuus on todella iso haaste meille ja teille komissaari. Kiitoksia. Honorevole Ayala. Kiitoksia. Seuraavaksi Ajala Senner, minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, pyydän teiltä vain sitä, että kun lähdette kehittämään tätä pakettia, joka saadaan valmiiksi toivottavasti vuoden loppuun mennessä, niin ottakaa huomioon 850 miljoonaa eurooppalaista asiakasta. Nyt meiltä todella peräänkuulutetaan matkustajien oikeutta, esteettömyyttä, ja sitä, että voidaan puuttua yrityksiin, jotka kohtelevat matkustajia huonosti. Muistakaa, että alalla on lukuisia työntekijöitä ja nyt meillä on myös nuoria pilotteja, lentäjiä, jotka eivät saa lainkaan palkkaa, vaan joutuvat jopa maksamaan lentoluvasta varmasti ymmärrätte, kuinka hankalassa tilanteessa ihmiset ovat. Usein siis täytyy katsoa, miten lentokentille päästään, miten se vaikuttaa koko teollisuuteen ja on todella panostettava alan kilpailukykyyn. Linie lotnicze borykają się dzisiaj z wieloma wyzwaniami w zakresie konkurencyjności. Kiitos. Kilpailukyvyn kunnioittaminen sisäisesti ja EU:ssa on tärkeää. Sisämarkkinoilla on säätelyjä ja rajoituksia, kuten EUn sisäinen pääoma kaupan, kanssa selvästi heikentää lentoyhtiöiden asemaa ja vetoan teille, ravakomission jäsen, että joulukuun ehdotus, jonka komissio aikoo esittää lisää sektorin kilpailukykyä ja tarjoaa pitkän aikavälin strategian. Haluaisin myös painottaa alueellisten lentoyhtiöiden tärkeän roolin esimerkiksi vaalipiirissäni. Niin meillä on lentokenttä kanssa, joka on alueellinen, mutta sillä voi olla merkittävä asema lentokenttänä, joka helpottaa Puolan isompien lentokenttien taakkaa, joten me haluamme ehdotuksen, joka antaa strategisen panoksen ilmailukehittämiseen. Kiitoksia. Seuraavaksi Telitska. Tekin saatte minuutin. Älkää puhuko liian äh, nopean tahtiin, muuten tulkaus on hankalaa. Puhemies, komission jäsen, on hienoa kuulla, että pidätte päätöslauselmaamme hyvänä. Näyttää siltä, että menemme samaan suuntaan. Päällekkäisyyksiä on paljon. Minustakin tämä päätöslauselma on tasapainoinen, vaikkakaan ei täydellinen. No, ensinnäkin siitä, mitä kollegat sanoivat. Näyttää siltä, että jotkin lentoyhtiöt eivät pärjää hyvin, mutta tämä ei ole niiden oma vika. Ei kansallisten valtioiden vika. Aina voidaan syyttää EUta. No, totta kai tarvitsemme tätä ilmailupakettia. Meidän on katsottava sisämarkkinoita, on taattava yhtäläiset toimintaolosuhteet, kuten sanoitte. Ja komission täytyy tässä nyt todella ponnistella. Mutta tämä ei vielä riitä. Olemme kärsimättömiä. Seitsemän kohtaa, joista puhutte, ovat hyviä. Ne ovat hyvä lähtökohta, mutta tämän kaiken tulee johtaa todelliseen kilpailukykyyn. Varmasti olette tästä yhtä mieltä. Kiitoksia. Seuraavaksi Huntis, minuutti. Kiitos. Kiitos. Odotamme komission loppuehdotuksia ilmailuliikenteelle ja me haluamme, että kielletään. Me haluamme, että nämä yksityistämiset lopetetaan. Tämän Kreikan kiristysohjelman aikana hallitus on lopettanut suuren määrän turismin kannalta tärkeitä lentokenttiä komission ja suurten yritysten, ilmailuyritysten vaatimuksesta. Ja nyt lennetään Frankfurtin kautta Lufthansan hengessä. Tulema, sopimuksen mukaan Frankfurtilla tulee olemaan vahva ote tu, Kreikan liikenteestä Tästä tullaan tekemään kolonialistinen sopimus. Ja Tämä vaikuttaa muiden kansallisten kenttien hinnoitteluun. Kreikan kansa haluaa, että Kreikan hallitus lopettaa tämän velvollisuuden, että noudatetaan tämmöisiä imperialistisia toimia. Kiitos. Seuraavaksi Piper puolitoista minuuttia. Tässä välissä toivotan kaikki katsojat tervetulleeksi. Heitä on täällä paljon tämä on tällainen vilkas keskustelu parlamentin ja komission jäsenen kanssa. Ja täällä paikalla on erityisesti valiokuntien, erityisesti liikennevaliokunnan jäseniä käsittelemässä ilmailun tulevaisuutta. Ja kohta tänne tulee paljon ihmisiä, koska äänestämme. No niin, nyt piiper puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Euroopan ilmailualan kohdistuu paineita työtaisteluita, erityismaksuja, veroja, matkustajien oikeuksia, tuettua kilpailua. Tilanteet, tilanne on dramaattinen. Alalla on poistettu viime vuosina 20 000 työpaikkaa. Siksi nyt tarvitaan todella helpottavia toimenpiteitä, innovaatioita, fuusioita, Hyvin hankalia mukautumistoimia on tehty, mutta Euroopankin täytyy parantaa toimintapuitteita. Ja Rova Bulge, komission täytyy todella suhtautua vihdoin vakavasti kilpailuun. Tässä on puututtava epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. Nyt on päästävä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilaan – sitä todella tarvitaan. Ja hyvät naiset ja herrat, pohdin vielä sitä, voidaanko tehdä myös päästökaupan suhteen jotakin, jolla voidaan edesauttaa kilpailukykyä. Päätöslauselmassa on monia hyviä kohtia, esimerkiksi teknologian parantamisesta, reilusta kilpailukyvystä, kilpailukykyisistä lentoasemista. Tässä on monia hyviä asioita, joita komissio voi edes auttaa ja odotamme innolla teidän töitänne. Onorevole Veli, per un minuto. Kiitos puhemies. Tervetuloa komission jäsen Bulch on selvää, että me tarvitsemme yhteistyötä tällä alalla, toistemme yhteistyötä. Olen yksi matkailun äänistä täällä parlamentissa. Tämä on erikoisalani ja minä puhun 10 miljoonan työntekijän puolesta ja kahden miljoonan yhtiön puolesta. Matkailusektori sekä lentoyhtiöt ja monet eri sidosryhmät sanovat, että Eurooppa on tärkein kohde, numero yksi kohde maailmassa, mutta se saattaa muuttua tulevina vuosina. Mitkä ovat kaksi suurinta estettä? Yksi on viisumijärjestelmä. Me tulemme puhumaan uudesta viisumihelpotusjärjestelmästä ja sitten toiseksi ilmailualan säännöt, kaikki nämä esteet, jotka hankaloittavat sitä, että kymmenet miljoonat turistit pääsevät esimerkiksi Kiinasta Eurooppaan Tämä on hyvin tärkeä sektori, jossa on paljon töitä luotuna. Sen takia pitää työstää kysymyksiä. Kiitos. Honorable Van Dalen. Edustaja Van Dalen, yksi minuutti. Dank u voorzitter. Ja, dit parlement doet helaas weer een poging. Puhe, puhemies. Iedereen weet dat Europese pyrimme nyt toimimaan uskottavalla tavalla. Kaikkihan tietävät, että Euroopan komissio on kirjoittanut tämän ilmailupaketin ja vähän ennen kuin komission sen Bultsen esitteli, näimme että, että kaikki parlamentin toiveet jäivät syrjään. Parpeili on paljon tuhlattu. Kuitenkin eh, yhtenäiset kilpailuolosuhteet eh, nyt tässä taataan eh, ilmailualan toimijoille. heidän toimijat on huomioitu. Turvallisuus, erityisesti matkatavaroiden tarkastamisen yhteydessä edelleen polkumyynnin vastaiset toimet ovat mukana. Kiitän tästä paketista etukäteen. Honorable Riquet per un minuto. Edustaja Riquet, yksi Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, arvon kollegat. Tämä päätöslausmaesitys, jota kannatamme, näyttää miten paljon parlamentti asettaa odotuksia tälle alalle. Kuitenkin on tiettyjä huolenaiheita minulla aiheista, kuten matkustajien oikeudet, lähtö- ja saapumisajat ynnä muuta. Tämä johtuu siitä, että neuvosto edelleenkin puolustaa korporatismia ja, edist- ja estää edistämisen uusi ilmailupaketti. Saako se tämän tilanteen etenemään? Ja toinen kysymys. Kun annamme uusia vastuita ilmailuturvallisuusvirastolle, niin onko järkevää, että komissio ja neuvosto ehdottavat, että sen budjettivaroja ja HR-varoja lasketaan? Ja jos halutaan kasvattaa tätä ilmailualaa, niin no sehän on ollut meille aivan loista menestystarina. Jos ajatellaan tutkimusta ja kehitystä, niin tältä osin ilmailupaketin pitää olla mukana tukemassa tätä edistystä. Kiitos. Tiene ahora la palabra el señor de Grandes. Kiitoksia edustaja de Grandes Pascual seuraavana. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsenelle läsnäolosta. Haluaisin nyt ylistää tätä päätöslauselmaisen sisältöä. Mielestäni ala edellyttää uutta potkua, jotta se voisi edelleen olla kestävä ja kilpailukykyinen. Eurooppalaisten ilmailuyhtiöiden vahvistaminen lentokenttien ja, il- ja teollisuuden vahvistaminen on tärkeää tässä on kolmen tärkeän ryhmän tuki takana. Se on mielestäni osoitus, että tässä on oikea diagnoosi tehty alan ongelmista. Komission on otettava huomioon vastavuoroisuus kolmansien maiden kanssa. On tehtävä ennakointeja tämän alan osalta, jonka työ, työ, tarjoamat työpaikat ovat jo korkeasti koulutettuja. Tarvitaan korostusta turvallisuuteen, sitä on lisättävä ja odotamme nyt kiihkeästi komission ehdotuksia tälle alalle. Täällä on yksi asia, jota emme voi välttää. Kohta 28 Espanjan valtuuskunnalle EPPssä on, on kohta, jossa ei mainita Gibraltaria, mutta ymmärrämme, että siitä on kuitenkin kysymys ja Gibraltarin lentokentän käytöstä on kysymys ja, ja sen mm, estämisestä. Tässä on valtion itsemääräämisoikeuteen kuulema asia ja näin ollen komissiolle ja neuvostolle ei tähän mitään nokkaan koputtamista, vaan tämä on eh, Yhdys- Ison-Britannian ja Espanjan välinen asia. Näistä vanhoista konflikteista on päästä verran, mutta näillä toimielimillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Mikäli Iso-Britannia päättää jäädä Eurooppaan, niin huomioon tätä keskustelua jatkaa sitä tietenkin kaikki toivomme. Kiitoksia. La parola all'onorevole De Monte. Kiitoksia sitten edustaja De Monte. Signor Presidente, signora commissaria. Puhemies, hyvä komission jäsen. Mielestäni on erittäin tärkeää, että pian saadaan aikaan ilmastopaketti, jossa tunnustetaan sektorin haasteet. Olisi vahvistettava ilmailuyhtiöitä ja lentokenttiä, kun liikenne on lisääntymässä ja, ja kilpailun paine lisääntyy, on tärkeää toimia neuvoston puolella niin, että pian hyväksyttäisiin asetus, joka koskee näitä lähtö- ja tuloaikoja, olisi tärkeää edistää Euroopan yhtenäisen ilmatilan asetusta, jotta voitaisiin taata ilmatilan optimaalinen käyttö ja tyydyttää kaikkien käyttäjien tarpeet. Edelleen paketin hyväksyminen koskee myös matkailualaa, koska se tulee helpottamaan matkojen suunnittelua vapauttami, sen ei kuitenkaan pidä merkitä sitä, että turvallisuus- ja sosiaalinormit kärsivät. Meidän ei pidä nopeasti unohtaa tiettyjä epämiellyttäviä tapahtumia. Ole Zlotowski, per un minuto. Kiitoksia sitten Zlotowski, yksi minuutti. Panie przewodniczący. E, Puhemies, kiitos. Rouva komission edustaja. E, e, matkustajamäärät ilmassa ovat kasvussa se osoittaa, miten me voimme olla ylpeitä omasta, omista lentoyhtiöistämme omasta ilmailuliikenteestä, mutta ei se täysin ongelmatonta ole. Komissio on oikeassa pyrkiessään viitoittamaan tulevaisuutta ilmaliikenteessä. Se kuitenkaan voisi saa, saa johtaa siihen, että täällä jouduttaisiin jarrua painamaan koko sektorilla sekä hallinnollisesti että rahoituksellisesti tilanne on haastava. Ensin tietenkin matkustajaturvallisuus on ykkössijalla, samoin miehistöjen, minkä, minkä vuoksi olisi heti kitkettävä kaikki vaaratilanteet jo heti alkuvaiheessa. Innovaatio näyttelee avainasemaa, näyttelee avainroolia ilmailuturvallisuuden ja sen rakenteiden parantamisessa, kehittämisessä. Sitä tulisi ehkä kehittää mm, jotenkin nokkelammalla tavalla kuin tähän asti. En puhu pelkästään lentokentistä, vaan myöskin yhteyksistä niiden ja kaupunkikeskusten välillä. Pitäisi myöskin pyrkiä karttamaan epäreilua kilpailua ja noudattaa yhteismarkkinasääntöä. Toivottavasti komission ehdotuksesta löytyy sitten tähän vastaukset. Edustaja Bilbao Barandika seuraava. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Euroopan unionilla on nyt uusi mahdollisuus tämän paketin myötä, osoittaa, että pystymme tiettyjen valtioiden erityisten etujen lisäksi osoittamaan, että voimme hyödyntää unionin tuomia etuja yritystemme hyväksi. Kaiken yksinkertaisin toimi on yhtenäinen ilmatila, sillä parhaiten voidaan parantaa ilmailuyhtiöidemme tehokkuutta ja kestävyyttä. Ainoastaan yhdessä voimme globaaleilla markkinoilla saada mahdollisuuksia välttää epäoikeudenmukaista ulkoista kilpailua ilmailuyhtiöille ja lentokoneiden valmistelu, osia valmistaminen ja välttää nämä epäoikeudenmukaiset käytännöt, jotka voivat heikentää turvallisuuttakin. Meidän on vähennettävä hallinnollista taakkaa ja yhdennettävä ilmaliikenne muuhun liikenteen ja niin, että yhdellä ainoalla lipulla voitaisiin eri välineitä käyttää. Olisi otettava mukaan myös alueelliset lentokentät ja vastata kasvuvaampaan, vaativampaan kysyntään. Kaikilla tasoilla olisi edistettävä innovointia lentokentiltä loppukäteen. Odotan tätä tekstiä suurella kiinnostuksella. La parola all'onorevole Lukashevska. Kiitoksia kovasti puhemies, arvoisa komission jäsen, ilmailuala. Saa aikaan talouskasvua, se luo työpaikkoja, siinä kehitetään matkailualaa ja matkailupalveluita. Ja se myös edistää yhteyksiä ihmisten välillä. Se luo kohesiota alueiden välille ja sosiaalista kohesiota EU-hun. Ilmailualla edustaa yli 5 miljoonaa työpaikkaa EU-ssa. Ja 360 miljardia euroa eurooppalaisen BKT menee sen myötä. Tämä osoittaa, miten tärkeä tämä ala on nyt ja tulevaisuudessa, mutta olemme tietoisia siitä, että on useita ongelmia, joita tämä ala kohtaa Euroopassa. Tästä syystä meidän pitäisi ryhtyä toimiin, joiden tavoitteena tulee olla ensimmäiseksi luoda oikeudenmukaista kilpailua, tasaverosta kilpailua, pitää varmistaa toisaalta matkustajien turvallisuus, ja tämä on mahdollista sen myötä, että painotetaan kokonaisen järjestelmän, koko järjestelmän turvallisuutta pitää myös ottaa huomioon matkustajien ja työntekijöiden oikeudet pitää myös kiihdyttää sitä, että pannaan täytäntöön eurooppalainen yksi ilmatila. Tähän asti pirstaloituneisuus on luonut lisätaakkaa ilma- lentoyhtiöille Euroopassa ja tämän seurauksena kilpailukyky on alentunut tällä alalla. Toivon, että Euroopan komissio ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja olen vakuuttunut siitä, että nämä toimenpiteet, jotka on mainittu päätöslauselmassa, olivat sen, että meillä on pitkän aikavälin strategia, joka on tehokas koko ilmailualla Euroopassa. Kiitos. La parola all'onorevole Sehlanova. Seuraavana Sehlanova. Kui za slovo, vážená paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové. Mm, rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin äh, äh kommentoida tätä uutta pakettia. Ilmailuala on yksi maailman vapautetuimpia ja vapaampia. Kilpailu on veristä. Siellä on sellaisiakin käytäntöjä viljalta käytössä, jotka vaikkapa työntekijöiden asemaa ovat heikentäneet työllisyys- ja työsuhteet ovat hyvinkin, hyvinkin kummalliset paikkapaikoin. Ilmailuliikenteen sosiaalista ulottuvuutta ei pidä ollenkaan aliarvioida. Tämä tietenkin heijastuu väistämättä matkustajia turvallisuuteen myöskin tulevaisuudessa. Dalton. Um, Kiitos puhemies. Ilmailulla on tärkeässä osassa talouden Ryanair muun muassa on tehnyt enemmän kuin monet muut toimijat Eli yksityinen sektori, ilmailuala on myös globaalia liiketoimintaa, joten meidän pitää olla avoimia, kilpailukykyisiä ja tarvitaan innovointia. Meidän pitäisi tukea uusia liiketoimintamalleja ja uusia ratkaisuja ilmanhallinnon ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Meidän pitäisi myös kiihdyttää, sitä pannaan täytäntöön tämä eurooppalainen ilmatila ja saattaa päätöksen kattavat ilmasopimukset kumppaneidemme kanssa. Meillä on nyt rajatut kapasiteetit, mutta meidän pitäisi myös edistää alueellisten ilmailu lentokenttien tärkeyttä, kuten Birminghamin lentokenttää ilmailualaan kuuluu veroja, vaikka vihreät sanoisivat mitä tahansa. Monet jäsenmaat asettavat lentokenttäveroja 71 puntaa tai 100 euroa per matkustaja. 42 euroa Saksasta on vastaava summa. Minusta nämä verot pitäisi poistaa noissa jäsenmaissa. Tämä on jarru kilpailukyvyllemme. Meidän pitää ymmärtää, että pitää olla joustavia, avoimia ja innovatiivisia. Elämme globaaleisilla markkinoilla. Kiitos. Honorevole Van Mintenburg voorzitter Ik wil eh, toch een punt maken wat ook genoemd is in de resolutie. Minäkin haluaisin eh, vielä eh, hiukan sivuta tässä päätöslauselmassa sanottua näistä matkustajien oikeuksista. Se on jämähtänyt toistaiseksi neuvostoon. Siinä on koko joukko erilaisia ongelmia tässä on tämän poliittiset epäilykset ja muut, muut pohdin, pohdinnat vaikeuttavat koko ilmailusalan toimintaa Euro- Euroopassa. Ja tässä odotetaan uusia oikeustoimia ja tällä haavaa siis kaikki taloudelliset sijoitukset on jäädytetty Äh, haluaisinkin äh, kannustaa äh, neuvostoa sitten oikeasti ottamaan käyttöön uudet säännöt uusin oikeusperustein ja reippaassa tahdissa. Esimerkiksi me, meidän Alankomaiden edustajat sitä erityisesti peräänkuulut. Edustaja Bach. Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja, puhemies ja komissaari. Kiitokset tästä ilmailupaketin esittelystä. Olen kanssanne yhtä mieltä siitä, että, että tässä no, nopeita tuki, tukitoimia niin, että koko ala, alan asema vahvistuu kilpailussa muita vastaan, ja tämä kaipaa pitkän, aikaa, pitkän aikavälin strategiaa. Tämä tietysti vaatii, että kiinnitämme sitten huomiota näihin taloudellisiin edellytyksiin puolueet ylittävällä tavalla. Emme, meidän pitää tässä kuitenkaan, emme pidä, ei, meidän ei pidä tässä yhteydessä kuitenkaan unohtaa näitä sosiaalisia ulottuvuuksia, eikä tietenkään turvallisuutta, kaikkein tärkeintä ilmailuliikenteen tekijää nämä luettelot, ongelmat on luetteloitu ja niiden hoitamiseksi tarvitaan motivoitua ammattitaitoista henkilökuntaa, lentohenkilökuntaa, jotka sitten tietysti joiden edellytetään nauttivan asianmukaista työsuhdeturvasta. Me, meidän meidän pitää päästä no, nopeasti, nopeasti päästä eroon epämääräisistä työsuhteista, pitkistä, pitkistä lentotunneista esimerkiksi ja hyvinkin prekääreistä työsuhteista. Kiitos. Nilsson. Kiitos puhe, puhemies, eh, rouva komissaari. Tämä, eh, tätä ehdotusta odotan eh, kiinnostuneena joulukuussa tulevaksi työ, ilmailun työolosuhteet, työmarkkinat ovat niin mallisia yhä enemmän. Siellä on sosiaalista dumppausta ja siellä tietenkin sitten turvallisuus kaiken taustalla on pitkällä aikavälillä uhattuna. Siksi lainsäädäntö on eh, eh, mitä enemmän, eniten paikallaan. Tässä me, me emme voi suoda sitä, että, että, eh, että turvallisuuskysymykset sitten lakaistaan maton, maton alle näissä viranomaisten kädenväännössä. Turvallisuusviranomaisten vallan, valvontavallan on, on, on tässä vahvistuttava. Tuskin missään millään saralla suuren yleisönkään tuki valvonnan suuntaan on vahvempi kuin tässä. Huonommat työehdot ovat yhtä kuin huonompi turvallisuus. Nämä seikat, näitä seikkoja kaikkia pitää käsitellä yhdessä. La parola oli Koch. Edustaja Koh. Liebe liebe Frau Kommissarin. Hyvät kollegat, komissaari, me että tämähän on erittäin ilahduttava, että tänään puh- tämän päivänä puhumaan kokonaisesta isosta lainsäädäntöpaketista, ettei sitten pala kerrallaan pureuta näihin pulmiin, vaan otetaan kiinni kokonaisuudesta. Tämä, Tämä äh, muistuttaa neljättä äh, rautatiepakettia. Ilahduttaa sitä, että tässä on äh, tulevaisuudessa sitten ehkä tulossa myöskin maantien liikennepaketti ja sitten vielä merenkulkupakettikin samaan syssyyn. Tässä ilmailuliikettä on voimakas globaalinen ulottuvuus ja nimen pitää sitten tietysti myös tarttua ongelmiin globaalilla tasolla mitä tulee ilmailuliikenteen päästöihin, Ehm, siinähän olemme kaoottisessa tilassa, tarvitaan selkeitä sopimuksia, kuten TTIP esimerkiksi miten sitten tulee e-, Eurooppa, Euroopan ilmailuliikenteen kilpailukykyyn siinä, että toimintaedellytykset ovat aivan perustavaa laatua olevassa asemassa tänä päivänä. E-, e-, Euroopan linjoilla on ankaraa kilpailua ja erityisesti kilpailua tulee tuolta kauko, lähi, lähi äh, lentoyhtiöltä. Se olisi tolera toivottavaa, että komissio sitten tarttuisi näihin ongelmiin ja todellakin ehdottaisi uudistuksia tämän paketin puitteissa. EU voi Euroopan tasolla olla vain Äh, luotettava ja varten, varten otettava yhteistyökumppani neuvotteluissa silloin, kun saadaan esimerkiksi tällaisia yhteisiä reiluja toimintaedellytyksiä ilmailuliikenteeseen. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Ongelma ilmailulla vuosien ajan on ollut se, että kohtelemme sitä edelleenkin alana mielestämme kysymyksiä tästä alasta sektorista, mikä mielestä esittäisiin kysymyksiä siitä, miten tämä ala sopii talouteen ja yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Sen takia päädymme siihen, että on naurettavia tilanteita, kuten Yhdessä kuningaskunnassa, jossa on päätetty rakentaa seitsemäs lentokenttä Lontooseen, kun itse asiassa tarvitaan sitä, että lisättäisiin alueellisten lentokenttien kapasiteettia, niin kuin Birminghamin lentokentän. Se tuo yli miljardi euroa alueen taloudelle, lähes kaksi miljardia euroa kansalliselle taloudelle. Se voisi ja se pitäisi olla paljon enemmän. Ja kun pohditaan strategisia tärkeyksiä lentokentillämme koko taloudelle, meidän pitää ottaa huomioon työolosuhteet, työntekijöiden työolosuhteet. Me emme halua nollasopimuksia ja tämän tyyppisiä oloja tällä tärkeällä paikalla. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Montero de Aguiar. Muito obrigada, senhor presidente, senhora comissária, caros colegas. Kiitoksia puhemies ja hyvät kollegat. Täällä on todella paljon haasteita Euroopan ilmailualalla. Puhumme lentoyhtiöistä ja ilmailualasta yleensä, mutta myös lentokentistä. Puhumme myös lentokentistä, joihin kohdistuva kilpailu on yhä kovempaa ja usein epäreilua kolmansista maista. Viime kymmenen vuoden aikana eurooppalaisten lentokenttien yhteydet ovat heikentyneet ei-eurooppalaisten lentokenttien käytön myötä. Nämä muutokset ja tiettyjen lentojen reititys on vaikuttanut erityisesti alueellisiin lentokenttiin. Tästä syystä en haluaisi jättää tilaisuutta käyttämättä ja sanoa komission jäsenelle, että minusta on erittäin tärkeää, että tässä paketissa komissio esittelisi siis strategian alueellisia lentokenttiä varten, jossa otetaan huomioon kansalliset tarpeet ja käytetään alueellisia lentokenttiä osana ratkaisuna, jolla voidaan purkaa keskuskenttien ruuhkautumista. Tarvitaan komission puolelta selkeä visio alueellisia lentokenttiä varten. Ne, ne yhdistävät ihmisiä, paikkoja ja palveluja. Liikenteen infrastruktuurin alalta on muistettava, että lentokentät ovat myös matkailijoille, porttialueille ja se on, ne ovat alueille hyvin tärkeitä paikkoja. Ne edistävät taloudellista ja sosiaalista kohesiota myös hyvin syrjäisillä alueilla, kuten Madeiralla. Kiitos. La parola all'onorevole Caputo. Seuraavana edustaja Kaput. Kiitoksia puhemies. Euroopan ilmailualan edessä on paljon haasteita, riskejä ja muutoksia. Tästä syystä komissio on nyt antanut kunnianhimoisen ilmailupaketin, joka perustuu kestävyydelle ja kilpailukyvylle. Ei voidakaan enää ohjettaa ilmailun vaikutuksia ilmastoon liikenteestä, ilmailusta tulee toiseksi eniten päästöjä ja ICAO on pyytänyt erityistä työtä, jotta voitaisiin merkittävästi vähentää alan päästöjä vuoteen 2016 mennessä. Komission paketissa on ratkaisuja, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä, niin kuin COP21 kokouksessa on pyydetty, ja jotta biopolttoaineitakin voitaisiin ottaa käyttöön. Meidän on saatava aikaan myös uusia liiketoimintamalleja, kuten yhtenäisen matkalimpujärjestelmiä. On pohdittava myös kilpailukykyä ja otettava käyttöön toimia, joilla voidaan vahvistaa lentoyhtiöiden rakenteita Euroopassa ja edistää valtiota kehittämään omia lentokenttiä, jotta voitaisiin auttaa tätä alaa kilpailemaan kansainvälisesti. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Flasikova Bino. pani komisárka, letecký priemysel je významným zamestnávateľom s dôležitým vplyvom na vývoj a rast európskeho hospodárstva. ilmailuliikenne eh, eh, tuo eh, tuhansia työpaikkoja vuosittain on 10 miljoonaa eri, eri lentoa ja sillä on erittäin merkittävä työllistävä ja taloudellinen merkitys. Näin on syytä vakinnuttaa toimintaedellytykset myöskin ilmailuliikenteessä ja varmistaa, että, että matkustajille voidaan tarjota korkealaatuisia turvallisia palveluja. Myöskin matkustajien oikeukset, oikeuksia on vahvistettava. Tämä ei, tämän ei kuitenkaan voi salia jo johtavan siihen, että, että, että lentoyhtiöitä, lentoyhtiöt ovat liiallisen painostuksen alaisena. Jongerius. Kiitoksia sitten edustaja Jongerius. Ja. Dank u voorzitter, mevrouw de commissaris. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Viime toukokuussa julkaistiin tutkimus. Sen mukaan puolet Bakun lentokoneista kuljettivat hyvin nuoret lentäjät, joilla on tämmöinen pay-to-flight-sopimus. No tämä on olemassa. Tätä on, olemassa, tätä on yhä enemmän. On tällaisia nollasopimuksiakin muun muassa. Nämä ovat käytänteitä, jotka etenevät, jotka laajentuvat ja ne tarkoittavat riskejä työntekijöille. Ne ovat inhottavia työntekijöiden kannalta ja se on myös petollista yrittäjien kannalla, kannalta, jotka eivät käytä näitä inhottavia käytänteitä. Joten mitä aiotte tehdä, arvoisa komission jäsen, jotta torjutuista näitä, näitä epäreiluja toimia vastaan? Ette voi ratkaista ongelmaa tietenkään yksin, mutta te, Violetta Bulk, mitä te tehdä, jotta torjuisitte tätä sosiaalista toimimattomuutta kuljetusalalla erityisesti? Aiotteko oli sellaiset lento- jotka ovat tällaisten ehtojen mukaisia. Kiitos. Edustaja Moody. Thank you. Uh, the future aviation... Kiitos. Tuleva ilmailupaketti on täydellinen mahdollisuus käydä unen läpi näitä järjestelyjä. Ilmailuturvallisuusvirastolle, joka tunnetaan nimellä EASA, ilmailu teollisuusala on äärimmäisen tärkeä EUlle ja myös innovaation kannalta erityisesti alueilla, kuten komposiiteissa. Minun alueellani esimerkiksi Airbus työllistää 4000 ihmistä suoraan ja tuhansia muita toimitusketjussa välillisesti, mutta, mutta on 6000 lentokonetta, jotka odottavat sertifikaatteja viivästymien takia EASassa. Ala tarvitsee välttämättä sääntöjä tälle virastolle uudelleen läpikäytäväksi. Alan pitää pysyä kilpailukykyisenä globaalilla alalla ja ennen kaikkea budjettivalikunnan jäsenenä tämä ei tuo lisää kuluja EUlle, joten pyydän käyttäkää tätä mahdollisuutta hyväksenne, jotta varmistatte, että virastosta tehdään toimiva alan kannalta ja että säilytetään turvallisuus, tämän korkean turvallisuuden taso, joka teollisuudella on ollut myös. Kiitos. Passiamo ora al Nyt siirrymme menettelyyn ilman puhuja listaa. Ensimmäisenä edustaja Kyyne. Thank you, Mr. President. Eh, kiitos eh, puhemies eh, komissaari. Odotan innostuneena ilmailupaketin julkistamista tämä, tämä ilmailuliikenteen vapauttaminen on ollut hyväksi ah, ah, matkustajille ja alalla itse. Jotkut firmat pärjätään hyvin, toiset, toiset eivät niinkään. Uusia lentoyhtiöitä syntyy kuitenkin palvelemaan esimerkiksi alueiden tarpeita entistä paremmin sitten halpalla yhtiöitä, Ryanair ja EasyJet, jotka myöskin sitten ulottavat palvelunsa kaupunkimaisenkin nurkkiin, mutta kuitenkin sitten nämä matkustajien oikeudet ovat uhattuna ja sitten pitää tietenkin eurooppalaisten lentoyhtiöiden kilpailukykyä kaikin tavoin parantaa. Toisekseen on, on tärkeää, että, että että, että äh, puutumme Persialahden alueen lentoyhtiöiden tarjoamaan haasteeseen ja reagoimme myöskin sinne. Tämä eivät tietenkään poistu meidän markkinoiltamme. Matkustajamme käyttävät näitä yhtiöitä edelleenkin ja he ovat pikkuhiljaa vakama, rakentamassa linnaketta äh, omien etujensa valvomiseksi. Sen vuoksi kattavat sopimukset näiden yhtiöiden kanssa ovat enemmän kuin tarpeen. Toivotan tässä, tässä onnea, onnea matkaan, että, koska nyt me operoimme globaaleissa puitteissa. Me emme voi enää kääntyä sisäänpäin ja e, e, nurkkakuntaisesti e, vain toimia kuluttajiemme etujen mukaisesti. Honorevole Marias. Edustaja Marias. Kiitoksia puhemies. Ilmailuteollisuus on yksi merkittävimmistä Euroopan unionin sektoreista, jota kautta saadaan työpaikkoja ja kasvua. Tämä on myös tiivisti yhteydessä Euroopan liikennesektoriin ja liikevaihto on 2 miljardia euroa ja se tuo miljoonia työpaikkoja Kreikassa, Troikkaa ja meille tarjoilun muistion kautta on käynyt niin, että Eräät eh, lentokentät ovat päätyneet eh, saksalaisen yrityksen hallinnoitavaksi. Yksi yritys on siis nyt saanut merkittävän aseman lentokenttien hallinnoinnissa Euroopassa. Tämä on Euroopan unionin valtion tuki lainsäädännön vastaista toimintaa. Euro- Kreikan lentokentät ovat siis saksalaisten käsissä ja Kreikan matkailusta on tullut nyt tulonlähde saksalaisille. Tämä ei mitenkään edes ota kreikkalaisia. Kiitos. Molto grazie, presidente. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat, kannatan ilmailupakettia voimakkaasti. Se tulee tarjoamaan boostia kohti kestävämpää eurooppalaista ilmailualaa, parantaa sektorin kilpailukykyä, vahvistaa eurooppalaisia lentoyhtiöitä, lentokenttiä ja ilmailu alaa ja varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset globaaleilla markkinoilla. Ja sen myötä saadaan myös pitkäaikainen strategia Euroopan ilmailualalle. Komission pitäisi ottaa huomioon ja tukea innovaatiota eri aloilla. Lennonjohto, turvallisuus, digitalisointu ja multimodaaliset ratkaisut on hyvin tärkeää, että paketti tukee globaalia ympäristöratkaisuja, kuten globaalia markkinaratkaisuja, joilla puututaan CO2-päästöihin lentoalalla. Eurooppalaiset lentokentät kohtaavat kilpailupainetta voimakkaasti, sen takia komission pitäisi ottaa tämä huomioon, kun se panee täytäntöön lentokenttädirektiiviä ja pakettiin pitäisi kuulua pitkän aikavälin Euroopan strategia, jolla puututaan näihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin alueellisille lentokentille EU-ssa. Kiitos. Onorevole Paet. Edustaja Paet. Suur tänu, Eurooppa komisjon otsustas laupäivällä, että lennofirma Estonia... Komissio päätti e, lauantaina, että Eston Air, kansallinen e, e, lentoyhtiömme, on saanut valtion tukia, jotka on, olisi maksettava takaisin. Tämä johti kansallisen lentoyhtiömme konkurssiin ja 160 ihmistä menetti työpaikkansa ja reitit menevät kilpailijoille tässä yhteydessä todettiin, että valtion avut ovat vahingoittaneet kilpailua, mutta minkälaista kilpailua? Virolla lentoyhteyksiä on muutenkin harvakseltaan. Yhtiöt karttelevat meitä. Näin koko maan kilpailukyky heikkenee lentoyhtiön konkurssiin ja yhteydet muuhun maailmaan vaikeutuvat edelleen millä, millä tavalla tämä, tällaiset toimet sitten palvelevat EUn intressejä mukaan, kysyn. Äh, olisi otettava huomioon, että kilpailu ei syrjäseudulla noudattele samoja lainalaisuuksia kuin muualla. Meillä pitäisi olla samat mahdollisuudet toimia kuin muuallakin, ja nyt muutkin syrjäiset seurat kaipaavat yhteyksiä maailman metropolien kesken. La parola all'onorevole Sakorafa. Edustaja Sakorafa. Kirje Pitrope, Puhemies, hyvä komission ja sen mitään järkeä on tänä päivänä puhua ilmailualan kilpailukyvystä, yhteistyöstä ja kuluttajasuojasta, sosiaalista agendasta ja tämän tyyppistä asioista, jos näillä ei kuitenkaan palvella kansalaisten etuja. Ehkä kyseessä onkin monopoli, joka on hyvä ainoastaan, mikäli se on julkinen ja saksalainen. Kun puhutaan niin ilmailualan tulevaisuudesta, niin kuin täällä on jo aikaisemminkin sanottu, Kreikassa on 14 lentokenttää, jotka ovat nyt saksalaisen yhteisyrityksen käsissä Toikan painostuksen takia. Tämä on tehty ainoastaan niiden lentokenttien osalta, joita pidettiin elinkelpoisina. Mitään kasvunäkymiä näille lentokentille tai omalle maallemme ei ole, koska mitään investointeja ei ole tehty. Nämä lentokentät on nyt uhrattu muistion politiikalle. Nämä lentokentät on annettu nyt Saksan hallituksella ja Kreikan hallitus on tästä kärsinyt. Tässä on toimittu työntekijöiden edun kustannuksella. Hyvä komission jäsen, tälläkö tavalla Eurooppa näkee kasvun ja kehityksen? Kiitos. Grazie, onorevole. La parola... Kiitoksia sitten edustaja Kelly. Uh, Kiitoksia. Kuuntelin keskustelua, nautin siitä ja opin paljon joten halusin nyt esittää kolme pointtia. Käytännöt kolmansissa maissa ovat tärkeitä. Tähän pitää puuttua komission jäsen globaalilla tasolla siksi, että ilmailuala ansaitsee yhtäläiset toimintaedellytykset toiseksi. jälki, siihen on viitattu. Ja totta kai se on huolenaihe, sillä komission jäsen viittasi siihen, että tarvitaan voimakkaita sääntelyä, joilla voitaisiin rajoittaa se 2 päästöjä mutta COP21 edustettuna myös Pariisissa ja toivon, että sekä ilmailulla että merenkulkuala voidaan sisällyttää globaaliin sopimukseen. Toivottavasti se saavuttaa tavoitteensa. Ja kolmanneksi kilpailukykysymykset, jos ajatellaan ilmailualaa Euroopassa, siihenkin viitattiin niin viitattiin tähän, tähän lentoyhtiöön, joka on hyvin menestyksekäs, markkinaosuus kasvaa, ja yleisestikin tilanne paranee ja viime aikoina Irlannin hallitus lupasi, että jos päästään eroon ver- tästä mat- äh, lentoverosta, niin matkustajaväärä kasvaisi miljoonalla niin kuin kävikin, mikä oli suuri etu Irlannille. Kiitoksia. Grazie, onorevole Kelly. La parola. Kiitoksia. Seuraavana komission jäsen Violetta Bulk, olkaa hyvä. President. Puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin edustajat. Tämähän on ollut ihan uskomaton keskustelu, mikä korostaa vain entisestään sitä, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Suurista haasteista huolimatta tiedän, että kykenemme paneutumaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla ja ottaa kaikki toimijat mukaan Muutamaan äh, kommenttiin ja kysymyksiin voin tässä heti vastata. Valitettavasti en tietenkään kaikkiin, koska äh, äh, aika, aikapula vaivaa. Tietysti voisin tiivistää puheenopeuttani, mutta sitten taas tulkit alkavat Marista. Näin voitte lähettää meille toimistoon lisä, lisäkysymyksiä, jos haluatte tarkempia vastauksia. Useimmiten esille nostettu esi- asia sivusi tasapuolista kilpailua. Kilpailuedellytyksien varmistaminen ilmailusektorilla on äh, mahdollista eri välineiden kautta. Ensinnäkin äh, äh, kahden välisissä ilmailusopimuksissa pitäisi kilpailupolitiikka huomioida, samoin sitten ilmailupalvelusopimusten paremmin, parempi hoitaminen myöskin ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtyissä sopimuksissa niin, että sitten kolmansien maiden kanssa käydyissä neuvotteluissa ja kauppaneuvotteluissa otetaan huomioon liikenne mm, paremmin niin, niin että komission kilpailuviranomaiset vahtivat sitten sitä, että Euroopan unionin kilpailusääntöjä noudatetaan myöskin sitten ilmailuliikenteen osalta. Sitten valtionavut haluaisin painottaa sitä, että, että valtion tukien olemassaoloa ei ole vielä kyetty näyttämään, mutta siinäkin tapauksessa väitteet olivat totta. Täytyy huolehtia tai katsoa, että vaikuttavatko ne kielteisesti EU, EUn e alueen toimijoihin kannattaa aina, aina muistaa, että kilpailukyvyn heikkeneminen on, johtuu monistakin syistä. Esimerkiksi Euroopan ilmanliikennejärjestelmän heikkouksista ja avointen, avoimen taivaan politiikan osittaisesta epäonnistumisesta, samoin sitten myöskin toimintaedellytysten erilaisuudesta. Siksi komissio pyrkii tätä strategiassaan äh, korjaamaan. Sitten asetus joka tässä on ää, nyt ää, tullilinjalla. Itse, itse ää, sääntelyviranomaiset ja ala itse eivät ole tästä ää, tähän vedonneet ollenkaan, vaikka ää, usein puhutaan vääristyneestä kilpailusta. Näinpä ää, ko, niinpä komissio on uudistamassa 868 2014 asetusta ja näin vuoden 2016 alkupuolella voidaan odottaa jo uutta tiedonantoa uudesta ilmailustrategiasta. Eh, eh, mitä sitten tulee eh, kilpailukykyyn, paineet operatiivisten kustannusten alentamiseksi, kustannusten alentamiseksi ovat korkeat, mikä saattaa sitten heijastella laajemminkin alalle. Komission uudessa paketissa pyritään nämä seikat ottaa huomioon Äh, ilmailuliikenteen toimijoiden pitäisi kyetä hyötymään äh, nykytilanteesta, luoda sitten äh, hyvät työolosuhteet ja hyvät houkuttelevat laadukkaat työpaikat työntekijöille. Tässä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on aivan olennaista ja minun mielestäni sille on luotu hyvät edellytykset 2015 kesäkuisessa liikennealan konferenssissa. Sitten epätyypilliset työolosuhteet mainittiin monissa puheenvuoroissa. Sen vuoksi onkin tärkeää, että kaikki tod- tot- faktat ja juridiset seikat sa- saadaan sikäli sellaisen muotoon, että kaikki ne ymmärtävät ja kaikki ne kykenevät myöskin, kaikki niitä tykemään myöskin noudattamaan. Komissiolta on luvassa eh, ilmailu, ilmailuliikenteen ja lentokenttien työskentelyolosuhteista ja työvoimapolitiikasta laajemminkin. Tämä eh, työryhmä on niin ikään perustettu eh, uusien liiketoimintamallien turvallisuutta selvittämään. Eurooppalaisten turvallisuusnormien olisi täytettävä korkeimmat mahdolliset standardit toistaiseksi, ne eivät tällä tasolla ole. Siinä on parantamisen varaa. Näinpä koulutuksella on tärkeä rooli. Sen vuoksi tällainen äh, virtu, virtuaaliakatemia toivon mukaan sitten laajenee akkreditoitujen ilmailu, ilmailuliikenteen koulutuslaitosten verkostoksi sitten ilmailuliikenteen turvallisuustarkastajien ammattipätevyys on seikka, johon tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Mitä ympäristöön, ympäristöön tulee, EUlta eh, e on tehokkaita sääntely, sääntelyjärjestelmiä, esimerkiksi päästökauppa ja näin. Pitäisi saada sitten eh, eh, sellaiset mekanismit toimintaan niin, että 2020 mennessä olisi hiilineutraali talous jo ottanut merkittäviä edistysaskeleja. Ilmailuliikenne voi tässä olla suunnannäyttäjänä. mikä Gibraltarin haasteet mainittiin tässä. Siinähän ollaan vaarantamassa useiden, useiden, useiden vuosien työ. Näin kannustamme, että molemmat osapuolet sitten tässä ottavat, omaksuvat rakentavan, rakentavat käytännönläheiset ratkaisut näihin ongelmiin ja me pyrimme sitten vauhdittamaan tätä kehitystä eh, eh, esimerkiksi juuri matkustajan, matkustajien oikeuksien eh, parantamiseksi, niin kuin monet perään kuuluttivat puhemies, hyvät parlamentaarin, parlamentin jäsenet komissiolta. On joulukuun alussa siis luvassa uusi ilmailustrategia tiedonanto. Tämä ei, tässä ei ole mikään mistään tai kasavan heilatuksesta kysymys, vaan tässä on kyse sellaisen prosessin alusta, jonka on tarkoitus johtaa eh, vahvaan kilpailukykyiseen ilmailu, eh, kilpailukykyisiin ilmailuliikennemarkkinoihin. Ja yhteistyö kanssanne jatkuu varmasti, var, varmasti eh, hedelmällisenä. Ja, ja toivon, että yhdessä tässä mahdollistamme läpimurron niin, että että eurooppalainen ilmailuliikenne pystyy eurooppalaisilla markkinoilla kasvamaan ja voimaan hyvin tulevaisuudessakin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Olemme saaneet seitsemän ehdotusta tämän keskustelun päätteeksi. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys hoidetaan huomenna. Haluaisin muistuttaa kaikkia parlamentin jäseniä siitä, että näyttämässä tämän Lux-elokuvapalkintomenettelyn. Kyseessä on Euroopan parlamentin myöntävä, myöntämä elokuvapalkinto, jossa palkitaan kolme parasta elokuvaa, joilla edist... ja näin pyritään edistämään eurooppalaista elokuvatuotantoa. Kaikki nämä finaalin päässeet elokuvat, Mediterrane, Urok ja Mustang, Mustang, nämä kaikki on tekstitetty kaikille Euroopan unionin kielille – Palkinto myönnetään Euroopan parlamentin jäsenten toimesta, joten pyydän teitä kaikkia katsomaan nämä kolme elokuvaa ja äänestämään 23. marraskuuta mennessä. 24. päivä marraskuuta järjestetään palkintoseremonia. Haluaisin kertoa myös läsnä olevalle yleisölle, joka seuraa tätä istuntoa, että kansalaisetkin voivat äänestää ne voivat näin ottaa kantaa näihin kolmeen elokuvaan. Niiden palkinnon myöntämisen lisäksi kerrotaan myös kansan kanta. Äänestämistä varten on mentävä tuonne Lux Price verkkosivulle ja klikattava tuota kohtaa, jossa voidaan äänestää suosikkielokuva. Tämä on varmasti kiinnostava tie, tapa ottaa kansalaiset mukaan eurooppalaisen elokuvatuotannon edistämiseen. Toistan siis 23. marraskuuta mennessä parlamentin jäsenten on äänestettävä. Toivon, että mahdollisimman monet jäsenet tähän osallistuvat. Istunnon alassa varapuhemies jo ilmoitti äänestämisestä. Edustaja Kosta siis, mutta lisäsin tähän vielä joitakin muitakin tietoja. On todella tärkeää, että te kaikki olette mukana valitsemassa parasta elokuvaa. Kyseessä on siis Mediterrane, Uroke ja Mustang. Istunto keskeytetään ja jatkamme kello 19 äänestyksillä.